Guten Nachmittag, Kolleginnen und Kollegen. Hyvää iltapäivää, hyvät kollegat. Ehdottaisin, että me nyt otamme ensiksi esitystään kohdan numero seitsemän, koska äh, Rova Kistaut Ruuvolt ei Ruuvolti vielä ole paikalla. Ah, hän on sittenkin paikalla. Mistähän minä tämän väärän tiedon sainkaan? Äh, dann aber die Frage, gute Liebe, hast du... Hyvä, gute Liebe, onko sinulla sen verran aikaa, että voisimme kuitenkin ottaa ensin herra Predan mietinnön. Hyvä, koska herra Preda joutuu lähtemään hiukan aikaisemmin ja voisimme vaihtaa järjestystä. No niin. Siin. Tulemme siis nyt Euroopan parlamentin päätöslauselma Islantia koskevasta vuoden 2011 edistymiskertomuksesta. Ja johdannon pitää edustaja Christian Dampreda. Kiitoksia kovasti, puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa kiittämällä kaikkia kollegojani. Haluan kiittää heitä heidän osoittamastaan mielenkiinnosta tähän aiheeseen. Me olemme käyneet Islannista jo keskusteluja. Kollegat ovat osoittaneet mielenkiintoa myös tarkistusten muodossa. Kaikkia niitä on 62 kappaletta. Esitänkin niiden pohjalta viisi kompromissitarkistusta. Ensinnäkin neloskappaleeseen liittyen, joka liittyy perustuslain tarkasteluun. Se on nyt selviämässä Islannissa. Toinen kompromissi, joka liittyy yhdeksän kohtaan alkuperäisessä päätöslauselmassamme, nimittäin poliittiseen jakautumiseen, joka on nähtävissä hallituksessa Islannissa, mutta myös tärkeimpien poliittisten puolueiden kesken liittymisen osalta. Kyse on siis poliittisesta jakolinjasta, mutta myös kussakin puolueessa on, ei pelkästään puolueiden kesken. Sitten kolmas kompromissi, joka liittyy kohtaan 12. Se käsittelee Islannin suhteita EU-hun Euroopan talousalueen puitteissa. Neljäs kompromissi kohtaan 13. Se liittyy puolestaan joihinkin niistä uudistuksista, joihin Islannin on nyt saatava aikaan jotain, muun muassa protektionismin välttämiseksi eri talouden aloilla. Ja sitten vielä kompromissi numero 5 kohtaan 20. Se liittyy Islannin kehitysvaiheeseen liittymisessä ensinnäkin täytyy avata muutamat luvut vielä ja saattaa ne myös päätökseen yhdessä komission kanssa. Muutoin kuvittelisin, että suurin osa tarkistuksista, jotka tähän tehtiin, ovat kohentaneet mietintöä ja voin tukea niitä. Valitettavasti minä en voi Madelenin tarkistusta tukea. Hän haluaisi tykkänään päättää liittymisneuvottelut, koska mielipidetiedostelut osoittavat Islannissa, että enemmistö kansalaisista kuitenkin on liittymisneuvottelujen jatkamisen puolesta, siksi voisimme mekin tukea tätä samaa ajatusta. Nimittäin, että neuvotteluja on jatkettava. Sitä paremmalla syyllä, että hallituskin on kertonut omista aikomuksistaan saattaa päätöksen kaikki luvut vielä Tanskan puheenjohtajakaudella. Odotan nyt sitä, mitä kollegoilla vielä on sanottavanaan tähän. Olen myös ollut yhteydessä SD-ryhmän uuteen varjoesittelijään, herra Panseli. Kiitoksia kovasti. Mikrofoni. Grazie. Kiitoksia. Olen Sassolin tilalla täällä, jolla on muita tehtäviä, niin kuin on tapana sanoa. Haluaisin kiittää edustaja Redaa tämän mietinnön laatimisesta ja siitä, että hän on huomioinut kompromissitarkistuksissa myös SD-ryhmän kannat. Varsinkin kun katsomme, mitä strategioita on vielä mietittävä sellaisilla aloilla, jotka eivät kuulu Euroopan talousalueen piiriin. Ja myös halutaan vahvistaa myös taloudellisia suhteita Islannin ja unionin kesken niin, että täytäntöön pannaan Euroopan talousalueen velvoitteet ja niin voidaan päästä tyydyttävällä tavalla eteenpäin liittymisneuvottelussa Tanskan kaudella edustaja Pereira on tehnyt erinomaista työtä. Voimme rauhallisen mielin jatkaa yhteistyötä niin, että voidaan lyödä lukkoon yhdistetty kanta parlamentin, neuvoston ja komission kesken. Kiitos. En andere Wortmeldung, ich habe noch eine Frage an den Kollegen. Niin, olisi vielä kollega Panzerille kysymys. Joitakin päiviä sitten oli Islannin kyllä-kampanjan edustaja käymässä toimistossani. Tällä hetkellä 37 prosenttia väestöstä on EU-jäsenen puolesta. Mitä argumentteja, miten voisimme auttaa niin, että enemmistö väestöstä tukisi liittymistä ja mikä on este, mitä ovat pääongelmat, onko syynä Euroopan kanta kalastuskysymyksiä koskevissa neuvotteluissa, mitä voidaan tehdä tältä osin, koska ajattelen Norjaa, jonka kanssa kaksi kertaa on neuvoteltu menestyksekästä, joka on sanonut ei, että saisimme kansanäänestyksessä sitten kokea tilanteen, jossa torjutaan tämä eh, jäsenyys. Haluaisin kuulla teidän arvioinnin tilanteesta. Esittelijä, olkaa hyvä. Ja. Da, mulțumesc pentru comentariu. Kiitoksia kovasti näistä herra Pantserin tekemistä huomioista ja kiitos myös kysymyksestänne. Liittymisen vastustajat Islannissa olette esittäneet useitakin perusteluita. Ensinnäkin historiallisia syitä, sanoisin. On tiettyä tuntemusta myös omavaraisuudesta, ja tavallaan myös halukkuutta vapaaehtoiseen eristäytymiseen. Siis yhtäältä on tällaisia tuntemuksia. Toisaalta on esitetty myös yksi syy, joka ei ole niin kovin kaukainen historiassa ja lähempänä meidän päiviämme. Nimittäin tärkein syy Islannin liittymisen puolesta on ollut se perustelu, nimittäin, että Islannin valuutta oli kärsinyt ja Islannin kruunu oli kovin heikossa jamassa verrattuna euroon. Silloin kuin aloitettiin neuvottelut Islannin ehdokkuudesta, niin silloin liittymisen tukijoiden kannattajat esittivät, että voitaisiin liittyä euroon – Viime kuukausina puolestaan, johtuen siitä, että euro puolestaan on ollut vaikeuksissa, niin tämä perustelu menetti pohjansa aika lailla. Samantyyppinen perustelu tuli esille myös keskusteluissa Islannissa ja siksi tilanne on sellainen, että yhtäältä on omat historialliset perustelunsa, että Islanti voisi tyytyä siihen, mitä sillä on. Se voi osallistua Euroopan talousalueeseen, kuten myös Schengen-alueeseen. Näin se voi kuitenkin säilyttää itsemääräämisoikeutensa, näin he sanovat. Toisaalta on esitetty myös sellaisia perusteluja, jotka ovat menettäneet osin pohjaansa siitä syystä, että Euroopan unionissa on tapahtunut niin paljon ja euron kohdalla varsinkin, kun ajateltiin, että euro olisi tärkein etu. Kuvittelisin, että tästä on kyse. Noch kun vielä käyttää puheenvuoron? Anna. Uh, Puheenjohtaja, kollega Panzeri ryhmän varjoesittelijä on jo kiittänyt esittelijää ja osoittanut, mikä meidän kantamme on suhteessa sopimukseen tästä tekstistä. Mutta haluaisin yhdeltä tilaisuutta kysyä häneltä myös sitä, että voisiko hän kertoa meille, mikä keskustelu nyt Islannissa on käynnissä, kun puhutaan arktisen alueen haasteista ja mikä heidän näkemyksensä on siitä, että vahvistaako EU:hun liittyminen heidän asemaansa heidän näkemyksensä mukaisesti? Frau Rova Andrikinen. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää Christian Preda esittelijämme hyvin tehdystä työstä ja tasapainoisesta mietinnöstä. Viime vuonna olin mukana tuossa valtuuskunnassa, joka kävi Islannissa muistaakseni lokakuussa. Ja on selvää, että vain sosiaalidemokraattinen liittoutuma, eli johdossa oleva puolue, on EUn, Islannin EU-jäsenyyden kannalla. Kaikki muut poliittiset puolueet, vihreät, itsenäisyyspuolue, edistysmielisten puolue, ja muut, jotka kaikki ovat siis osa parlamentaarista oppositiota, niissä on sisäisiä jakaumia EU-jäsenyydestä. Kun kävimme siis siellä, jotkut opposition henkilöt sanoivat, että EU pitäisi, EU-jäsenyyttä ei pitäisi välttämättä hakea. Ja minun näkemykseni on se, että kun liittymis neuvotteluja käytetään välineenä, niin oppositio heikentää Islannin kantaa jäsenyysneuvottelussa, kun se uhkaa hallitusta sillä, että se menettää asemansa parlamentissa ja että se joutuu eroamaan tässä mielessä. Ja ehdotin tämän tarkistukseni tähän luonnokseen, niin uskoakseni on tärkeää huomioida, että Isanin hallituksen 31.12. tapahtunut uudelleenjärjestely antaa jonkun verran toivoa siitä, että uusi hallitus jatkaa jo vahvemmin ja sitoutuneemmin näitä neuvotteluita kohti liittymistä. Ja toinen tärkeä kohta on se, että kuten tiedämme kaikki, tieto on erittäin keskeisessä asemassa ja näin ollen minä kannatan EUn tiedotustoimiston avaamista Islannissa. Se on todellinen mahdollisuus EUlle tarjota Islannin kansalaisille kaikkea mahdollista tietoa, joka koskee EU-jäsenyyden seurauksia tuolle maalle ja Euroopan unionille. Kiitoksia. Scholz. Herra Scholz. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijä hyvin rakentavasta lähestymistavasta. Ja se minusta heijastelee tämän mietintöstä rakentavaa henkeä, joka on ollut havaittavissa neuvotteluissa, joita käydään Islannin liittymistä Euroopan unioniin. Haluaisin kuitenkin kiinnittää yhden huomiota yhteen asiaan, jonka on tullut myöskin tarkistuksessa, nimittäin sen, että neuvottelujen päätteeksi Islannin väestö tietysti ilman, että eri kannat, joita eri ryhmittömillä on puolestaan vastaan, ilman tätä vaikutusta tulee kansanäänestyksessä äänestämään ilmaisemaan oman kantansa ja Islannin väestön tuki jäsenylle tai epäilys, joka jota on Islannin yhteiskunnassa, tulee sitten olennaista, että voi äänestää tätä jäsenyyttä vastaan. Tämä kansanäänestys on minusta myös sellainen asia, joka ilmaisee sitä syvää kokemusta, joka Islannilla, jonka Islannilla on, että se voi tuoda mukanaan myöskin tällaisen tärkeän demokraattisen, demokraattisen mielipiteen muodostamisprosessin mukaan Euroopan unioniin, mikä voisi olla mm, hyvin tärkeää ajatellen tulevaa kehitystä Euroopan integraatioprosessissa. Herr von Van Baalen. Van Baalen. Thank you, Mr. Chair. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin esittää kiitokseni esittelijälle hänen tekemästään työstä jota me kaikki olemme totta kai auttaneet myös varjosittelijöinä. Sitten tarkistuksista en niinkään sanoisi sen enempää, mutta Israelin pitäisi tehdä selväksi, että se kysymyksen velvoitteet kyllä säilyvät. Se, että se voi liittyä tähän, heidän täytyy noudata EFTA-tuomioistuimen päätöstä. Tämä on erityisen tärkeä. Kiitos. Herr Preda. Herra Preda. Mulțumesc uh, mult, domnule președinte. Kiitoksia. Hyvä puheenjohtaja, haluaisin kiittää kollegoita näistä kommenteista ja esitetyistä kysymyksistä. Hyvin lyhyesti. Edustaja Gomesin kysymys. Islannissa EU-mukanaolo arktisissa kysymyksissä se on asia, jota pidetään yleisesti ottaen myönteisenä. Siitä syystä, että tällä hetkellä Venäjä, Yhdysvallat ja Norja pyrkivät tekemään päätöksiä jättämällä Islannin, siis pienet maat, kuten Islannin ulkopuolelle. Mutta meidän monivälinen näkemyksemme on asia, joka on saanut myönteisen vastaanoton Islannissa ja se mahdollistaa myös sen, että Islannilla on parempi asema neuvotteluissa. Toisaalta emme saisi jättää huomiota sitä, että liittymisen vastustajissa on ajatus siitä, että EU, Islanti haluaa liittyä EUhun vain tämän arktisten, arktisen alueen kysymysten vuoksi. Jotkut, jotka vastustavat jäsenyyttä, uskovat, että meillä on jonkunlainen salainen suunnitelma tai salainen motiivi, jotta saisimme paremman aseman arktisessa vuoropuhelussa. Eli nämä ovat kolikon kaksi puolta. Edustaja Andri Kienen kommentit seuraavaksi. Hallituksen sisäiset muutokset eivät ole muuttaneet periaatteellista kantaa siitä, että neuvotteluita jatketaan. On selvää, että kun tehtiin muutoksia tuossa hallituksessa ja sen kokoonpanossa, niin äh, liittymisen vastustajat ovat menettäneet yhden jäsenen, sillä yksi ministereistä, Vienarsson, oli yksi kaikkein äänekkäimmistä liittymisen vastustajista ja hänet on siirretty pois tehtävistään. Siitä syystä uskoisin, että hallituksen välittämä viesti siitä, miten sitoutunut se on neuvotteluihin, on johdonmukaisempi. Ja sitten Scholzin huomiot. Ensinnäkin haluaisin muistuttaa teille siitä, että kun Islanti päätti hakea EU-jäsenyyttä, niin päätettiin, että neuvotteluiden lopussa järjestettäisiin kansanäänestys. Asiasta on jo päätetty. Ja jos asiat menevät hyvin, niin koko tämän prosessin päätteeksi kansanäänestys siis järjestetään, jossa Islannin kansa pääsee ottamaan asian kantaa. Islantikeskusteluista uskoisin, että Euroopan asenne on melko puolueeton. Se, kuuntelemme sekä myönteisiä näkemyksiä, kuten myöskin vastustajien näkemyksiä, jotka ovat enemmän näkyvissä tiedotusvälineissä. Tämä johtuu Islannin historiallisin, historiallisista syistä. Van Wallenin kommentit sitten, jotka koskivat ice savea. Haluaisin muistuttaa siitä, että Islannin hallitus on jo maksanut kolmasosan niistä veloista, jota sillä oli Alankomaille ja yhdistyneen kuningaskunnalle. Ja kun katsotaan Neftakorin päätöstä, niin Islannissa ollaan yksimielisiä tässä suhteessa. Ja nämä siis, tämä siis koski niitä kommentteja, joita von Baalen esitti. Lopuksi haluaisin tehdä yhteenvedon niin, että kutsun teidät siihen näyttelyyn, jonka järjestän Fabulous Iceland, ihana Islanti. Tämä näyttely avataan huomenna iltapäivällä kello puoli seitsemän. Tämä on toinen tapa paremmin tutustua Islantiin ehdokasmaahan. Ja toivottavasti kaikki luvut saadaan avattua Tanskan puheenjohtajakauden loppuun mennessä. Kiitos, kiitos mietinnöstä ja lopusta tarkistuksesta voidaan sitten puhua tässä näyttelyn yhteydessä varmaankin. Niin. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 6 zurück. Nyt on vuorossa kohta kuusi, palaamme sinne takaisin ja haluaisin antaa rouva puheenvuoro rouva Kistatrolotille, joka alustaa meitä aiheesta. Kaupasta muutoksen välinä EUn kauppa- ja investointistrategia eteläisen välimeren aluetta varten arpimäiden kevään vallankumousten jälkeen. Tämä on lausunto, jonka annamme kansainvälisen kaupan valiokunnalle. Ja Rovakissa Trovoltkin on tavallinen jäsen, joten hän pystyy huolehtimaan mietinnön johdonmukaisuudesta. Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, arabimaiden kevät on suuri tilaisuus rakentavalle toiminnalle arabivallankumouksen maissa. Euroopan unioni on poliittisesti vastuussa – ja tämän vastuun täytyy olla enemmän kuin pelkkää puhetta. Niinpä kansainvälisen kaupan valiokunta on käynnistänyt oma-aloite mietinnön kauppamuutoksen välineenä ja siinä korostetaan ponnistuksia saada vapautettua kauppaa arvimaiden kanssa ja sitten myöskin parantaa ilmastointia, ilmapiiriä investointia varten. Minun lausuntoni ydinkommentti on se, että korostetaan sitä, että kunnioitetaan ja vaaditaan demokraattisten perusperiaatteiden noudattamista arabikevään maissa. Tähän liittyy uskonnonvapaus, omatunnonvapaus ja minun mielestäni nämä ovat perustanlaatuisia yleismaailmallisia arvoja. Tässä on myöskin vaatimus siirtymävaiheen hallitukselle, että ne mahdollisimman pikaisesti – toteuttavat rauhanomaisen siirtymän aitoon demokratiaan. Ja tässä myös vaaditaan yksittäisten maiden hallintoa huolehtimaan siitä, että kunnioitetaan väestön oikeutta rauhanomaisiin mielenosoituksiin ja että pyritään välttämään kaikkea väkivaltaista tällaisten mielipideilmausten tukahduttamista. Täytyy myöskin huolehtia siitä, että saadaan avoimet vapaat vaalit jotka ovat tärkeitä demokraattisen yhteiskunnan kannalta. Nyt on tietysti niin, että poliittinen vakaus ei tapahdu päivästä toiseen, mutta poliittista vakautta edistää myös se, että on taloudellista vaurautta, ja joka johtaa kasvuun. Ja sen mukaisesti minun mielestäni me voimme luoda edellytyksiä sille, että voimme harjoittaa investointia niin, että saamme aikaan kestävää kasvua. Ja tämän tavoitteen toteuttamiseksi on ensimmäisiä toimenpiteitä ja aloitteita, kuten jo olemassa olevat ohjelmat, joiden täytyy saada tukea, niitä täytyy laajentaa, mutta niitä täytyy myös koordinoida hyvin. Ja kiitänkin kollegoja, jotka tarkistuksissa ovat puuttuneet nimenomaan tähän koordinoinnin välttämättömyyteen. Meillä on komission eh, ja korkean edustajan julkilausuma, jossa otsikkona on uusi vastaus naapurustolle muutoksessa. Ja tietysti tämä on haaste eh, ulkoasianhallinnolle esittää täsmällisesti, miten perusperiaatteita, kuten keskinäistä vastuullisuutta ja ehdollisuutta yhä enemmän voidaan panna toimeen käytännössä. Sen lisäksi meillä on työryhmän Arabia EU-Tunisia-aloite, joka pyrkii edistämään parempaa koordinointia eurooppalaisen ja kansainvälisen tuen alueella Tunisiassa. Minun mielestäni erityisen tärkeää ja myöskin hyvin pitkälle laajennettavaa ja rakennettavaa on EUn rooli investoijana, jota pitäisi vahvistaa. Me puhumme juuri tällä hetkellä suorista anteeksi, siirtymästä, joka koskee välittömien investointien suojelua kansallisella tasolla, että tämä siirtyisi tämä suojelu eurooppalaiselle tasolle, mikä olisi sellainen toiminnan alue, joka EUlle olisi tärkeä tulevaisuudessa. Meidän täytyy myös pyrkiä kaikilla tasolla tukemaan korruption torjuntaa silloin, kun rakennetaan kauppa- ja taloussuhteita eteläisten naapurimaiden kanssa. Olen saanut erinäisiä tarkistuksia ja haluan kiittää rakentavasta yhteistyöstä. Minä olen jo tehnyt jotakin kompromissiesityksiä ja olen myöskin saanut viestejä siitä, että kollegat olisivat yhtä mieltä näistä kompromisseista, mutta tulen kuitenkin vielä konkreettisesti puhumaan teidän kaikkien kanssa saadakseni aikaan lopullisen tekstin. Kiitos hyvästä yhteistyöstä. Kiitos. On erinäisiä puheenvuoropyyntöjä. Aluksi rouva Romero. Gracias, presidente. Yo quería intervenir. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin puhua myös tästä valiokuntaloitteisesta mietinnöstä minäkin. Jotta tällä mietinnöllä olisi jotain tehoa jatkossa, jotta voitaisiin todellakin saada aikaan vapaan kaupan ja vaihdon alue Välimerellä. Sehän oli myös Barcelonan kokouksen unelma, niin että 2010 Välimeren alue olisi jo vapaan vaihdon alue, ja kun näin ei vielä ole, niin totta kai arabivallankumoukset ovat johtaneet siihen, että suhteet noihin maihin ovat muuttaneet luonnettaan. Minä haluaisin kuitenkin tässä korostaa sitä, että jotta tämä olisi mahdollista, meidän olisi tehtävä vaikutusten arviointi, joka koskisi niitä maita, joissa on esimerkiksi merkittävää maataloutta, e- Etelä-Euroopassa, miten ne siitä kärsivät ehkä. Ajatellaanpa Andalusia, josta minä itse tulen Etelä-Espanjasta siis. Siellä on aika paljon osoitettu mieltä näitä uusimpia matalasopimuksia vastaan. Näin voi yhtä lailla käydä Italiassakin, Kreikassa, Etelä-Ranskassa. Nimittäin niin vain on, että etelän tuotteet ovat kilpailukykyisempiä, niitä saadaan aikaisemmin tarjolle ja siksi olisi hyvä tehdä vaikutusten arviointi. Nähtäisiin, miten tämä vaikuttaa Etelä-Euroopan maiden maatalouteen. Ei tämä ole mikään uusi kysymys, kun Espanja aikanaan oli liittymässä unionin Ranska torjui kovasti ja saimme pitkän siirtymäkauden. Me jouduimme siirtymäkauden toteuttamaan ja, ja sitten Ranskalaiset kuitenkin heittivät autojamme tomaateilla ja mitä vain yritimme tuoda Eurooppaan. Tilanne voi toistua. Itse asiassa se on jo toistunutkin maataloussopimuksen myötä, mutta jatkossakin, koska ei se koske pelkästään maataloutta, myös elintarviketeollisuutta ja muita aloja. Siis pitää tehdä vaikutusten arviointi, että ymmärrettäisiin paremmin, mitä voitaisiin tehdä siinä, että täydentävyys toteutuisi todellisesti hyvä, niin on sanoa, mutta jos joku haluaa perinteistä maataloutta vielä tehdä, niin on ehkä ymmärtänyt, että etelämässä on jo tuottajia, jotka jo sijoittavat Pohjois-Afrikan maihin. On kyse siirtymävaiheesta ja siinä on oleva pitkä. Sillä on paljon kielteisiä vaikutuksiakin etelämaiden tuntemuksiin. On hyvä tehdä vaikutusten arviointi. Emme saa unohtaa, että me olemme aikanaan myös syntyneet suojelemaan maataloustuottajia. Silloinhan oli tarkoitus suojella myös maataloustuottajia, kun tätä pantiin pystyyn. He ovat kuitenkin kaiken haavoittuvimpia väestöryhmiä ja tässä valiokuntaloitteessa mietinnössä pitäisi tuoda esille, että tilanne voi toistua ja siitä voi tulla pitkä taivaalla. Kiitos. Frau Kiitos, Rova Schakel. Thank you, President. Uh, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Puhun vain aivan lyhyesti, koska varjoesittelijämme Sarnes ei päässyt paikalle tänään. Mutta uskoakseni yhteistyö esittelijän kanssa on ollut hedelmällistä ja hyvää. Ja ryhmämme voi hyväksyä kompromissiehdotukset. Haluaisimme vain tietää, että voitaisiinko kompromissiin kolme lisätä, että Sarnes korostaa sitä, että synergialla on merkitystä näiden eri investointielinten välillä. En lue sitä tässä nyt ääneen. Kuka, nämä olisivat siis Sarnesin kommentit. Kiitos. Maja. Maja. Muchas presidente. Yo quería agradecer... Kiitoksia. Minä haluaisin kiittää Rova Kvisthut Rovolia tästä lausunnosta. Siinä on paljon myönteistä se, että vaadita kansallista viranomaiselta, että kunnioitetaan myös kansakuntien oikeuksia rauhanomaisesti osoittaa mieltä, ettei puututa siihen väkivaltaisesti. Tässä verota myös suvaitsevaisuuteen ja halutaan kunnioittaa perusoikeuksia, ilmaisuvapautta, uskonvapautta – mielestä myönteistä on, että on keskitytty yksityiskohtaisemmin siihen, mitä Aston on tehnyt, kun on naapuruutta tuotu uudelleen esille. Mielestäni myönteistä on se, että halutaan eriarvoisuutta alueellisesti ja sosiaalisesti leikata, mutta mielestäni tässä kuitenkin puuttuu eh, sosiaaliset oikeudet, taloudelliset oikeudet, sitä on riittävästi korostettu, kuten Rova Romerokin toi esille, kun ajatellaan tuotantoteollisuutta, kun me omilta tuotteiden valmistuksessa haluamme sosiaalioikeuksia, jäljitettävyyttä ja niin edelleen, niin monissa, monissa maissa ei ole tällaista olemassa, vaan on epäreilua kilpailuakin olemassa. Olisi hyvä korostaa, että sosiaalisten oikeuksien perusta on aivan sama sielläkin, että työntekijät myös Välimeren etelärantamilla pystyvät niistä nauttimaan – täytyy miettiä, minkälaista kokemuksia on saatu naapuruspolitiikasta nyt arabikevättenkin myötä. Ja varmasti yksi on ehdollisuus kakkosartiklassa näissä sopimuksissa. Mielestäni on erittäin tärkeää, että me opimme virheistämme. Euroopan unioni on pitänyt Ben Alin kaudella sopimukset, kuten Mubarkin kaudella sopimukset, täysin koskemattomina – ja jos ajatellaan, että sellaisia virheitä tehtiin, niin ehdollisuuden pitäisi olla molemminpuolinen takuu ihmisoikeuksien ja sosiaalisten oikeuksien kunnioittamiseksi. Kiitos. Sì, molto brevemente. <clears throat> Ihan lyhykäisesti. Tämä on ihan hyvä luonnos. Pari kysymystä kuitenkin, joihin pitäisi vielä enemmän puuttua seikkaperäisemmin Ensinnäkin meidän pitäisi tavalla toi toisella voimaperäisemmin veto, verota näihin maihin alueellisesti ja paikallisesti. Se on tärkeää, koska siellä on paljon kehityksen ja kasvun pohjaa, varsinkin kaupallisissa suhteissa, mutta totta kai infrastruktuurienkin luomisessa. Toinen kysymys siihenkin perustuen, mitä Carmen Romero totesi. Ehkä olisi tarvetta vielä yksi löydä tarkemmin tätä vapaa vaihdon vaikutuksia Välimeren alueella. Se on tärkeää, koska siellä on sekä myönteisiä vaikutuksia, mutta siitä saattaa olla haittaa myös molemmin puolin Välimerta. Ja Arlaki. Arlaki. <clears throat> Thank you. Kiitoksia. Minä olen varjoesittelijänä SND-ryhmästä. Tuemme tätä lausuntoa. Haluaisimme vain painottaa sitä, mitä jotkut kollegat ovat jo korostaneet. Se, että meillä on tässä pitkä viive järjestelmänä EUna, johtuu siitä, että kyseessä on erittäin raskas strategia niissä maissa, joissa arabikevät toteutui yhden vuoden jälkeen. Meillä on vain epämääräisiä ajatuksia, paljon dokumentteja ja sanoja, mutta erittäin vähän vastauksia kiireellisiin konkreettisiin kysymyksiin. Ne kysymykset, joita kollegat jo painottivat, minkälaista kehitystä me haluamme tukea näissä maissa? Miten ratkaistaan kysymys siitä, että kilpailu, miten ratkaistaan kilpailu Etelä-Euroopan kanssa, maataloutta, minkälaista sinne halutaan ja minkälaista kalastustaloutta, mitä tulisi tukea, kun otetaan huomioon se valtava ylituotanto, joka kalastuksella on, ja kuinka paljon koko Välimeren alueella on kalastuslaivastoja. Millä tavalla voimme olla mukana edesauttamassa sitä, että ei synny tarpeetonta kilpailua sitten, kun ne tulevat tällaisen luotettavan kehityksen polulle. Jos me emme pureudu näihin kysymyksiin, niin jäämme siihen tavalliseen tilanteeseen, jossa aikomukset ovat kyllä hyviä, mutta ei ole mitään konkreettisia ehdotuksia niiden toteuttamiseksi. Yksi vuosi arabikevään jälkeen me edelleen haluamme keitä strategioita investoinniksi ja vastuullisiksi suuntaviivoiksi ja niin edelleen. Hyvältähän se kuulostaa, mutta minä uskon, että meidän tulisi olla paljon konkreettisempia, paljon tiukempia sen suhteen, mitä me todella haluamme tehdä. Puoli vuotta sitten esitettiin paljon ajatuksia siitä, millä tavalla voimavarat tulisi ottaa käyttöön. Puhuttiin Marshall-suunnitelmasta Afrikan, Pohjois-Afrikan ja Lähidän, Lähidälle puhuttiin siitä, millä tavalla näitä resursseja voidaan hyödyntää kehityksessä, mutta erittäin vähän on kyllä kaikissa näissä konkreettisissa teemoissa edistytty. Ja hyvin usein vaikuttaa siltä, että on palattu ihan alkuruutuun. Tuemme kuitenkin mietintöä ja olemme esittäneet joitakin tarkistuksia, jotka kohdistuvat sen ei-oleellisiin osiin. Kiitos. Thank you very much, uh, Mr. Chrysler Kiitos, kreisler Dörfler. Kiitos puheenjohtaja, kiitos paljon. Haluaisin onnitella esittelijää. Minusta on todella kiireellisesti välttämätöntä, että Euroopan unionissa näin pehmeä sanottuna pistetään vähän vauhtia pyttyyn ja tuetaan näitä valtioita. Vallankumoukset prosessit ovat aina sellaisia, niihin liittyy sellainen ominaispiirre, että vasta prosessin päätyttyä tiedetään, millaista jatkokehitys voi olla näissä maissa ajattelemaan vaikka tilannetta, kun Neuvostoliitto romahti. Miten Euroopan unionissa jäsenvaltiot Puolasta Bulgariaan, miten ne edelleenkin joutuvat kamppailemaan. Ja nyt on 20 vuotta kulunut, 20 vuotta. Tämä siis kestää, se pitkittyy ja voin oikein hyvin ymmärtää, että meidän täytyy saada vaikutusarviointi, mutta saman aikaan haluaisin todeta, että jos me emme nopeasti toimi erinäisillä alueilla, silloin me emme enää pysty arvioimaan seurauksia. Tämä on ratkaisevaa. Ja toinen asia, <clears throat> mitä tulee maatalouteen. Minä olen tässä parlamentissa jo 17 ja puoli vuotta jo ja ollut ja täällä on käsitelty kuinka kauan maataloutta. Täällä on kehitetty sellaista protektionismia maatalouspolitiikan alueella, joka on varsinainen sensaatio. Monet asiat ovat parantuneet. Se alkoi Franz Fischlerin aikana. Maassa olivat totaalikatastrofeja. katastrofeja Eh, maatalouspolitiikalle kaikissa maissa, mutta jos ajattelemme, minkälaisia monokulttuureita on nyt eh, Espanjassa, miksi olivintuoton alueella Marista Sevillaan nousevat kyyneleet silmään, on turha kuvitella tässä yhtään mitään. Ja loput Andalusiasta on, on täynnä harsoja, ja jo näkee vain tällaisia katettuja alueita. Ei tämä ole mitään maataloutta, jossa kaikki on vain espanjalaista kotituotteista. Ja tämä on pelkästään Euroopan unionin vika. Minä haluaisin nyt puhua sen puolesta, että me todella maatalouden alalla näissä maissa ryhdymme kehitystoimiin, koska alueilla täytyy turvata riittävä ravinnontuotanto ja meidän täytyy pohtia sitä, voisitteko olla hiljaa, niin minun täytyisi, minusta meidän pitäisi katsoa sitä, miten me voimme minkälaisia rakenteita pitäisi luoda omaan maatalouden vientiimme näihin maihin niin, että voimme ostaa sieltä myös jotakin, koska näissä maissa tarvitaan myöskin jotakin tuloja. Tämä on perinteistä kehityspolitiikassa, on olemassa teknisiä tarpeita, mutta myös muita tarpeita. Jos menemme käymään Egyptissä, ja muist, jos on käyty näissä maissa, niin tiedetään, miten räjähtysaltis tilanne on nimenomaan köyhimmän väestön osalta. Kairossa ei pidä pelkästään käydä katsomassa pyramideja, käydä kansallismuseossa ja käydä tahrir ukiolla heiluttelemassa lippuja. Pitäisi käydä niissä kortteleissa, joissa asuu köyhää väestöä. Meidän täytyisi myös uudistaa perustavanlaatuisesti maatalouspolitiikkaa, myös kalastuspolitiikkaa, ja minä toivon, että se osaltaan antaa panoksensa tähän kehitykseen. Meidän täytyy puhua myöskin avoimesta maahanmuutosta, niin että ihmiset myöskin osittain meidän luonamme, meillähän on valtaisia ongelmia EU-ssa, meillä on turha kuvitella mitään muuta, me, me emme voi sanoa, että me ei tee yhtään mitään siksi, että me ei voi tehdä mitään, kun meillä vaan on ongelmia. Meidän pitää katsoa, että nämä ongelmat eivät tule meidän ongelmiksi, Minä siksi katsoisin, että Rova Rovoltin lähtötapa on aivan oikea. Jos me emme toimi yhdessä, niin todellakin me emme pysty enää arvioimaan seurauksia, jotta syntyy. Kiitos, herra Kreisler, näistä hyvistä ajatuksista. Rova Gomes. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja useat kollegat ryhmästämme mukaan lukien varjoesittelijämme on ottanut esille erittäin tärkeitä osioita. Kiitän myös esittelijää tehdystä työstä. Haluaisin painottaa sitä, mitä todettiin, että olisi tarpeen, että valiokuntamme vaatisi, ja parlamentti tietysti vaatisi syvempää tutkimusta sen suhteen, mitkä vaikutukset ovat. Ei pelkästään maatalous, vaan myös muilla aloilla, joissa on suurta potentiaalia, josta saadaan siis hyötyä, mutta josta saattaa syntyä myös ongelmia. Ne ovat matkailu- ja energiapuoli. Energiassa ei ole kysymys pelkästään sähköstä tai kaasusta, vaan myös uusiutuvista energialähteistä, tässä saataisiin todellisia synergiaetuja aikaiseksi, jos yhdistettäisiin Pohjois-Afrikka Eurooppaan verkoston välityksellä, mutta asia tulisi siis tutkia huolella. Ja Inte-kollegat tätä ilmeisesti pohtivatkin, mutta olisi tietysti hyvä, että oma valiokuntamme painottaisi tätä näkökohtaa. Lisäksi haluaisin todeta, että oikeusvaltioperiaate on erittäin tärkeä. Demokratia ja oikeusvaltioperiaate. Koska emme voi kuvitella, että luodaan investoinnille suotuisa ympäristö ja luodaan kauppasuhteita ilman oikeusvaltioperiaatetta. Tässäkin on kyseessä asia, joka täytyisi ottaa huomioon. Esittelijä mainitsi myös sen, että tarvitaan vähemmän käsitteitä, mutta en ehkä ilmaisi sitä näin, kun se tässä nyt on, että pyritään lisää yksityiskohtia komissiolta, vaan tärkeää on, että tiedotamme EU-elimille sitä, että me suhtaudumme niihin vakavasti ja arvioimme jossain vaiheessa sitä, täytäntöön pannaan, täytäntöön nämä käsitteet Lopuksi haluaisin vielä huomattaa, miten tärkeää on se, että jossain mainitaan naisten mukanaolo, heidän tuotantokapasiteettinsa. Se on erityisen tärkeä kysymys, kun puhutaan naapurimaiden kyvystä hyödyntää parhaalla tavalla sitä osaamispohjaa ja talousarvoa, joka naisilla on, joka usein menee hukkaan. Se on erityisen tärkeää koska kuten tiedämme hyvin monissa näissä yhteiskunnissa naisten integraatio poliittisen ja talouselämään on nimenomaan se kulmakivi, jonka avulla sitten nähdään, että päästäänkö demokraattisen siirtymään vai ei. Gracias, presidente. Yo quiero agradecer en primer lugar. Minä haluaisin ensinnäkin kiittää valmistelijaa tekstistä ja hänen avoimuudestaan ottaa huomioon tarkistuksia ja valmis hyväksymään niitä aika vähän, jos oikein muistan. Minä itse tein neljä kaikista. Me olemme olleet myös sähköpostitse yhteydessä. Ja hän on myönteisesti suhtautunut näihin. Mekin voimme suhtautua myönteisesti kompromisseihin. Puuttuisin joihinkin seikkoihin. Olen samaa mieltä komission kanssa energiakysymyksistä. Ja tässä tarvitaan paljon synergiaa Välimeren eteläisen puolen kanssa. Työ, yhteistyötä on, mutta sitä pitää vahvistaa. Toiseksi kauppa ei pelkästään vaikuttaa kauppatavaroihin, mutta myös palveluihin. Se on tärkeää. Niin, että ei puututa pelkästään kauppatavaroihin, vaan täytyy miettiä myös palveluita. Totta kai täytyy avautua pikkuhiljaa, siitä on hyötyä molemmille, mutta tehdä vaikutusten arviointi, kuten Rova Romero totesi, olen tästä muutaman tarkistuksen tehnytkin, varsinkin tarkistus 10 koska tätä toivottavasti valmistin ottaa sen huomioon. Ja emme voi pelkästään vientiin keskittyä tuotteiden pohjalta ja mitä herra Kreisdorf totesi myös elintarviketurvallisuudesta, niin ei ole kyse pelkästään maatalousviennistä. Täytyy Marokon tai Tunisian kohdalla myös korostaa, että kyse on tietystä tuotteesta kuin muun muassa ö, tomaatista, mutta siellä viljellään myös vehnää. Se on tärkeää esimerkiksi Ranskassa tai Yhdysvalloissa. Miksi pitää keskittyä siihen, että Pohjois-Afrikassa keskityttäisiin pelkästään joihinkin tiettyihin vientituotteihin? Sitä paitsi se haittaa Välimeren pohjoisrannalla monia maita. Täytyy ymmärtää laajasti maatalous noissa maissa, eikä pelkästään keskittyä joihinkin tuotteisiin. Por lo demás, yo no me da pena ninguna el que llama monocultivo del olivo. Creo que al revés es un... Totta kai en puutu oliviviljelyihin. Andalusissa on niin paljon kaunista maisemaa vielä. Sitten mitä Rova Komes totesi, kyse on myös uudistamisesta, taloudellisista ja sosiaalisesta uudistuksista noissa maissa. Ja totta kai saada takuita sijoituksille. Tarvitaan oikeudellista varmuutta näille sijoituksille. Ei voi kauppaa pelkästään avata, Täytyy myös ottaa palvelut huomioon ja saada aikaan uudistuksen noissa maissa niin, että sijoittajat saavat jotain takuita, että, että kasvu ja vauraus ovat taattuja. Sitähän me kaikki peräänkuulutamme. Frau Rova esittelee, teillä on puheenvuoro. Vielen Dank, Herr Kiitos. Minä haluaisin kiittää kaikkia kollegoja hyvin rakentavasta keskustelusta ja ehkä voin jopa antaa jotakin vastauksia tällaisena yhtenä pakettina. Ensinnäkin aivan aluksi tämä ei ole mikään mietintö mistään vapaakauppasopimuksesta eikä mikään lainsäädäntömietintö, joten me voimme aivan hyvin pysyä yleisellä tasolla. Kauppasopimukset Marokon kanssa, niistä on äänestetty viime viikolla kansainvälisen kaupan valiokunnasta tiedän, että joillakin kollegoilla Välimeren alueelta on ollut vaikeuksia tämän kysymyksen osalta, mutta se on luku sinänsä. Ja minusta me täällä tässä lausunnossa meidän ei pitäisi sisällyttää tähän liikaa tavaraa. Tämä ensinnäkin. Toiseksi, minusta on niin, että olen tässä tekstissä jo kirjoittanut sen, että täytyy olla sosiaalisia normeja, sosiaalista hyvinvointia, että täytyy päästä eteenpäin, että myös täytyy kunnioittaa ympäristökysymyksiä. Emmekä me voi sallia sitä, että Välimeren maissa tehdään kaikki ne samat virheet, jotka me jo olemme tehneet. Olen kuitenkin sitä mieltä, että meidän täytyy, tai me voimme viitata siihen, että kun näissä maissa valitsee demokratia ja oikeusvaltion periaate, kuten Rova Gomes esitti. Näin on muuten myös minun tekstissäni, että jos demokratia ja oikeusvaltio ovat olemassa, on kummankin osapuolen etujen mukaista harjoittaa yhteistyötä ja harjoittaa kauppaa. Eli keskinäisesti huolehtia kaupan, tavaroiden, palvelujen, energian, viennistä ja tuonnista herra Kreisel Döfler, se mitä te haluatte sanoa itse asiassa on sitä, että autetaan auttamaan itse, mikä on tietysti ainoa apua, joka kestävällä tavalla on hyväksi. Tässä olette täysin oikeassa. Jotkut kollegat puhuivat myös siitä, että täytyisi olla tällaisia siirtymävaiheen sääntöjä, mikä myös on itsestäänselvyys. Jos me konkreettisesti neuvottelemme, tai kun me neuvottelemme konkreettisesti kauppasopimuksista, niin totta kai niihin tulee Mm, siirtymäkauden sääntöjä ja niillä tullaan suojelemaan maataloustuotteita, mutta sehän on itse asiassa tällainen vakituinen ilmiö, vakituinen osa eurooppalaista politiikkaa, joten tässä tekstissä ei ole mitään tarvetta tällaiselle lausunmalle. Rova Schaaken puheenvuoro, hän puhui kollega Sarnesin puolesta. Tämä kommentti on otettu huomioon koska me olemme sähköpostissa olleet yhteydessä toisiimme, joten asia on jo hoidettu kuitenkin. Kiitos vielä kerran, että otit tämän esille. Ja lopuksi naisten oikeudet. Minä en ole niihin erityisesti puuttunut tekstissä, mutta eräässä tarkistuksessa, joka on myöskin Rovassa Nessiltä, siinä on selkeästi sanottu, että kansalaiset, niin miehet kuin naiset, joten minusta tämä riittäisi tämän korostaminen tässä muodossa, mutta mitenkään en voi lopullisesti päättää tästä, ehkä muilla kollegoilla on tästä hiukan eri näkemys. Mutta ehkä on eräänlainen pikku ongelma pohjimmiltaan se, että määräaika tarkistuksille on jo mennyt. Ei ollut mitään tilaisuutta puhua tästä mietinnöstä ilman tarkistuksia. Ja sikäli kuin minä olen saanut tietää, tästä tullaan äänestämään ensi maanantaina. Tästä syystä minä pyytäisin puheenjohtajaa viisaudessaan tekemään ehdotuksen. Minä voisin kuvitella, että ehkä jos jotakin halutaan vielä muuttaa, jos haluatte minulle kirjallisesti ilmoittaa muutokset, niin voimme tehdä suullisia tarkistuksia, jotka työstäisin valmiiksi äänestykseen mutta muuten talon tapoja ajatellen en näe mitään mahdollisuutta näin lyhyellä aikavälillä enää tehdä mitään, mutta nyt pyytäisin tästä tässä asiassa tukea tai neuvoa. Herzlichen Dank. Kiitos, rova esittelijä. Me 6. helmikuuta äänestämme ja pyytäisin työstämään kompromissitarkastusten parissa ja ehkä niin, ja niihin voidaan vielä tehdä suullisesti tarkistuksia, jos vain ajoissa ilmoitatte asiasta ja jos varjostelijat ilmoittavat asiasta ajoissa. Uskoakseni sen pitäisi olla mahdollista. Kiitos ja tulemme sitten kohtaan kahdeksan, joka on EUn ja Armenian assosiaatiosopimus. Herra Tomas Piotr Poremba, hän on esittelijämme ja tätä käsittelee myöskin kauppa kansallisen kaupan valiokunta, joka kuitenkaan ei tule esittämään lausuntoa, joten teillä on nyt vapaat kädet. Herra Ponemba, teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że mamy dzisiaj możliwość. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Haluaisin nyt esitellä tätä mietintön luonnosta, joka käsittelee EUn ja Armenian välistä assosiaatiosopimusta ja siihen liittyviä neuvotteluja. On erittäin tärkeistä suhteista kyse ja minä olen pyrkinyt paneutumaan tähän viime kuukausina. Olen käynyt Armeniassa itsekin. Olen tavannut siellä viranomaisia, presidentin, parlamentin edustajia. Olen ollut yhteydessä myös eri kansalaisjärjestöjen edustajiin. Kaikki tämä siitä syystä, että olen pyrkinyt saamaan jonkinlaisen selkeän käsityksen tilanteesta Armeniassa, siis koko alueella myös, ei pelkästään maassa. Ja niin mitä minun pyrkimyksenäni on, että tämä mietintö olisi mahdollisimman objektiivinen ja se pystyisi jotenkin kuvaamaan tilannetta sellaisena kuin se siellä on poliittisesti ja yhteiskunnallisesti. Toivon, että olen pyr- pystynyt huomioimaan kaikki näkökohdat alueellisestikin. Ja näin parlamentti pystyisi hyvin tiedoin äänestämään tästä mietinnöstä ja myös assosiaatiosopimuksesta. Ja toivottavasti siis voidaan allekirjoittaa mahdollisimman nopeasti. Minä totesin, että haluaisin tämän mietinnön olevan mahdollisimman objektiivinen. Olen varsin tietoinen siitä, että tähän liittyy hyvin monenlaisia kysymyksiä, ja, ja tiedämme, että Armeniassa on menty joissakin kysymyksissä hyvänkin suuntaan, mutta paljon kohentamisen varakin vielä on jäljellä. Ja siellä tarvitaan tukea kaikille uudistuksille. Minä olen pyrkinyt ottamaan mietintöön niin myös nämä kaikki kysymykset, olivatpa ne sitten myönteisiä tai kielteisiä. Minä tietenkin luotan myös teidän yhteistyöhönne, kun näin ehkä voidaan vielä parantaa mietintöluonnosta. Olen kiitollinen myös teidän näkemyksistänne jatkossa. Kuten totesin, tiedän, että maassa on vielä paljon parantamisen varaa. Tarvitaan uudistuksia. Ajattelen tässä esimerkiksi korruption torjuntaa. Sitä täytyy vahvistaa ja tehostaa entisestään. Armeniassa täytyy myös tehdä selkeä ero poliittisen maailman ja elinkeinoelämän välillä – niin että elinkeinoelämä ei pystyisi vaikuttamaan niin selkeästi politiikkaan. Oikeuslaitos edellyttää myös vahvistamista ja tuomioistuimet on oltava riippumattomia. Tässä pitää myös parlamenttia saada avoimemmaksi, sen pitää toimia paremmin. Siellä tarvitaan myös pysyvissä valiokunnissa kunnon toimintaa. Kuitenkin on, kun nyt tarkastellaan koko tilannetta Armeniassa, niin viranomaiset ja hallitus ovat jo ryhtyneet uudistuksiin niiden standardien pohjalta, jotka ovat aika lähellä meidän omia standardejamme Euroopassakin. Kun tapasin Armenian viranomaisia tai eri tahojen edustajia ylipäätään, niin he jotakin kaikki totesivat, että kaikkein tärkeimpänä tavoitteena Armeniassa on nimenomaan lähestyä Euroopan suuntaan ja siksi halutaan uudistuksissa myös hyväksyä nämä standardit, joita yhteistyössä tarvitaan. Toisin sanoen, tässä pyritään pääsemään tilanteeseen, joka olisi mahdollisimman lähellä Eurooppaa. Tässä syystä meidän täytyy tukea Armeenia, että voitaisiin kaikki luvut avata, kaikki niitä 21. Tässä täytyy ottaa esille vielä esimerkiksi poliisilaitos ja sen vahvistaminen. Meidän täytyy olla jatkossa yhteydessä Armeniaan niin, että saadaan selkeästi uudistuksia myös sosiaalisissa oikeuksissa tai esimerkiksi oikeusasiamiehen asemassa. Helmikuussa aloitetaan neuvottelut myös viisumijärjestelyjen osalta. Voi olla, että että tässä täytyy myös miettiä vapaa-kaupan, vapaa-vaihdon alueen synnyttämistä. Tähän liittyy monenlaisia kysymyksiä, ja Armenian viranomaiset ovat jo paljon pystyneet toteuttamaan. Minä toivon ja uskon, että tämä mietintö voisi myös olla yksi panos siihen suuntaan, että Armenia ja EU voivat yhdessä jatkaa uudistusprosessia. Näin Armeniasta tulisi vahvempi ja vakaampi valtio. Olen myös huomannut, että tähän liittyy yksi erittäin tärkeä, mutta arkaluontoinen kysymys, jota me emme voi sivuttaa tässäkään yhteydessä. Tässä viittaan vuoristokarapakin alueeseen. Olin itsekin käymässä alueella. Suurin piirtein tiedän, mitä siellä tapahtuu. Suurin piirtein tiedän myös, mikä on kokonaistilanne. Mutta haluaisin kuitenkin yhtä asiaa vielä – tiedustella liittyen nimenomaan tähän mietintöön, kun ajatellaan assosiaatiosopimusta Armenian kanssa. Nimittäin kyse on yhdestä maasta, siis Armenian koskevasta mietintöstä, niin että tätä kysymystä ei otettaisi mukaan tätä vuoristo ravahin kysymystä. Totta kai olen valmis kuuntelemaan teidän näkemyksiämme aiheesta, mutta näin esittelijän ominaisuudessa minä haluaisin vielä korostaa sitä, että vuoristokarapah-kysymyksessä voitaisiin kuitenkin valita muotoiluja, jotka enemmänkin puoltaisivat Minskin ryhmän toimintaa. En halua, että tämä mietintö päätyy siihen, että Pandora Lipas avataan vuoristokarapahin kysymyksessä. Minä siis vetoaisin sen puolesta, että ei otettaisi liian tiukasti tähän kysymykseen kantaa. Olen valmis vaihtamaan ajatuksia tästä, enkä tässä nyt mennyt kaikkiin yksityiskohtiin, koska tämä on vasta ensimmäinen käsittely. Totta kai haluan kuulla poliittisten ryhmien edustajien näkemyksiä en puhu tästä sen pidempään. Olen valmis kuuntelemaan myös teidän ajatuksianne ja ehdotuksianne. Ja olen valmis myös valmistelemaan kompromissitarkistuksia yhdessä teidän kanssanne. Näin. Mietintö, jonka parissa työ nyt alkaa tänään, olisi objektiivinen luonteeltaan niin että annettaisiin oikea painoarvo myös sekä EUn että Armenian ponnistuksille ja huomioitaisiin myös kaikki myönteinen tuossa maassa, mutta totta kai vielä taivalta on ja sitä ei pidä unohtaa. Kiitoksia. Ja, Dank, Herr Kiitos puheenjohtaja. Kiitos äh, kollega Porenpalle esityksestä, kypsävin tasapainoisesta ja objektiivisesta mietintöluonnoksesta ennen kuin aloit oikeastaan äh, kommentin tästä assosiaatiosopimuksesta. Haluaisin sitä kommentin, joka liittyy asioihin, jotka koskevat Armeniaa ja Azerbaijan. miten olla hyvin huolellisia siitä, että me anna mitään ammuksia tai välineitä puolelle tai toiselle. Ajattelen sitä, äh, mitä on tapahtunut. Joten kohdat G ja H. Ensin tarkoitan her- herkkää kysymys, joka liittyy jäätyneeseen konfliktiin. Points, but I think this Mutta minusta on virhe, että kohdassa G puhutaan siitä, että tämä koskisi koko Armenian aluetta. Ehkä tämä on jokin virhe, joka on tapahtunut pelkästään kopioinnin mm, tekstiä te- tekstinkäsittelyohjelmalla tehtäessä copy-paste muodossa, eli tämä kommentti kohtaan G. Ja sitten tämä Minskin ryhmä, siinä on pyritty löytämään molemmin puolinen ratkaisu. Yksi asia, joka täältä minusta puuttuu, ja se liittyy assosiaatiosopimukseen ennen kaikkea, ajatellen vapaakauppaa. Minusta meillä ei voi olla tällaista sopimusta tai sen soveltamista ilman, että jos on jos on olemassa suljetut rajat, ilman on suljetut selkeät rajat, johon sen rohkaista, että neuvotteluja Turkin ja Armeenian välillä Turkki avaisi suljetun rajan Armeniaan. Sitten komission uusi lähestymistapa, joka liittyy naapuruuspolitiikkaan. Minusta neuvottelut koskevat tässä sopimusta Armenian kanssa voisivat saada aikaan uuden muodon, jolla voidaan Euroopan voi antaa tukea. Lopuksi haluaisin myöskin todeta, että se, että Euroopan pitkä sitoutuminen, laajalti hyväksytty pitkä sitoutuminen, joka koskee eh, Armeniaa, myöskin miten Armenian viranomaiset näkevät asian, ja muutama kommentti vielä, joka liittyy siihen, että on välttämätöntä avata vapaakauppa joka on kattava ja syvä, ja myöskin viisumivapausprosessi. Haluaisin rohkaista Armenia myöskin nopeuttamaan mm, kansainvälisen rikostumistuimen peruskirjaa ja myöskin, että se pystyy vahvistamaan korruption torjuntaa, kuten Estelia on mainittu. Yksi tärkeä asia myöskin on tänä vuonna se, että vaalit, jotka pidetään, järjestetään asianmukaisesti – Tämä on tärkeää ajatellen demokratian kestävyyttä Armeniassa ja toivon, että Armenia tulee menestyksekkäästi selviytymään tästä kokeesta. Paldies, priekšsēdētājs. Kolēģi, es esmu eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen varjoesittelijänä SD-ryhmästä ja varjoesittelijänä minulla itse asiassa ei ole mitään lisättävää. Mietintö on valmistettu hyvin ammattimaisella ja selvällä tavalla. Jotta mitään ristiriitatilanteita ei syntyisi, niin Armenia mietintöä valmistellaan samanaikaisesti kuin Azerbaidžania koskeva mietintöä. Se on oikea lähestymistapa ja siitä syystä haluan lisätä vain yhden lauseen sekä Armenia että Azerbaidžan mietintöön. Vuoristokarabah-ongelmaan liittyvä neuvotteluprosessi täytyy viedä eteenpäin intensiivisemmin, koska se on äh, Azerbaidžanin ja Armenian kansalaisten etujen mukaista. Tämä tarjoaa uutta vauhtia molempien maiden talouskehitykselle. Olen varma siinä, että meidän kannattaa toimia katalysaattorina näissä neuvotteluissa ja olla mukana tuossa prosessissa. Lopuksi Haluaisin kiittää Tomasz Piotr Prabo erittäin hyvin tehdystä työstä. Jos teillä ei ole mitään tehtävää, niin se osoittaa, että mietintö on aivan loistavasti tehty. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin sitä kiitoksia herra Porenvalle hyvin johdonmukaisesta tiiviistä. Mietinnössä kuitenkin on tärkeimmät asiat mukana. Aluksi kuitenkin kaksi kommenttia. Kysymys sihteeristölle. Miksi määräajat ovat olleet niin lyhyitä tarkistuksille? Se on määräaika on yli huomenna, kahden päivän kuluttua, mutta mietinnöstä kuitenkin äänestetään vasta helmikuun lopulla valiokunnassa. Ja niin kuin varmasti tiedätte, 19.20. 1.22. helmikuuta äh, ulkoisen valiokunnan valtuuskunta muun muassa käy Armeniassa ja Azerbaidžanissa, jotta myös saisi järkevää, jos olisi mahdollista, että voitaisiin pidentää määräaikaa tarkistuksille. Tiedän, että sihteerissä kenties on vaikeaa, mutta niin, saataisiin aikaa varmistettua niin, että kun loppuäänestys on täysistunnossa vasta eh, maaliskuun kakkosäysistunnossa, niin ehkä voisimme tässä hiukan saada toisenlaisia määräaikoja, että kun me matkustamme paikan päälle, niin olisi hyvä, että se, nämä vaikutelmat sieltä sitten myöskin tulisivat huomioituksi miettimistä, Tämä kummallekin esitelle tämä toivotus, mutta myös sihteeristölle ja mahdollisia tarkistuksia tai muutoksia. Mutta minusta on muutenkin hyvä, että näitä kumpaakin mietintöä käsitellään nyt rinnakkain. Ja kuten herra Kovacek totesi, on tehtävä selväksi se, että, että niitä käsitellään samalla tavoin ja että tässä ei synny mitään ongelmia niin, että näitä jokin osapuoli voi käyttää toista vastaan. Haluaisin ottaa esille muutamia asioita, joista minun mielessäni olisi tarvetta tehdä tarkistuksiin, mutta jotka myöskin haluan niistä samalla tavoin Azerbaidsanille. Yksi tärkeä asia on se, että haluaisin puhua siitä, että on todellinen ongelma, joka liittyy siihen, että kumpikin maa on osa itäistä kumppanuutta ja myöskin Euroopan naapuruuspolitiikkaa, mutta käytännössä ovat sotatilassa keskenään. Tämä minusta täytyy ottaa huomioon, koska se on asia, joka meille neuvotteluissa, keskusteluissa kummankin osapuolen kanssa on aina ongelma. Olemme nähneet tämän Euronest parlamentaarikkojen kokouksessa, joten täytyy myöskin suunnata tämä vaatimus kummallekin, että ne, miten ne käsittelevät tätä asiaa. Sitten assosiaatiosopimus, jossa on huomattava edistystä neuvotteluissa, huomattavan edistyksen neuvotteluissa vuoristokarabahista. Armenian osalta tämä on tärkeää. Kysymys on siitä, että armeijan joko pitäisi vetää pois, sillä kuten totesimme, jos me teemme sopimuksia näiden maiden kanssa, täytyy syntyä edistystä myös rauhanpolitiikan alueella. Sitten muita asioita, joista haluaisin mainit, puhua, on muun muassa vaalit, Armeniassa vaalit ovat nyt tulossa maaliskuussa 2012. Minusta kaikkia poliittisia voimia tulisi vaatia huolehtimaan siitä, että, että kaikille voim- poliisivoimille on mahdollisuus päästä esille tiedotusvälineistä, että saadaan ainakaan hyvää valitaistelua. Mitä tulee ihmisoikeuksien puolustajiin ja eräisiin nä- näkökantoihin, jotka liittyvät ihmisoikeuskysymyksiin, olisi järkevää ottaa sekin tällä huomioon. Ja myöskin käytännössä ympäristötekijä. On olemassa tällainen alueellinen ympäristökeskus, Regional Environment Center, mutta olisi hyvä, että olisi rajat ylittävää yhteistyötä ympäristökysymyksissä. Sitä pitäisi vahvistaa, ei Armenian ja Azerbaijanin välillä, vaan myöskin Georgian kanssa, siis koko alueella. Siellä on vielä paljon tehtävää ja ajatellen tällaista tilanteen, jossa on aseellinen konflikti, valittu tiettyyn alueeseen, se merkissä, että voidaan unohtaa ympäristökysymykset, että niistä hoitaa vasta sitten, kun tämä aseellinen konflikti on ratkaistu. Ympäristökysymyksiä voidaan hoitaa samaan aikaan. Ja herra Kovacev puhui kohdasta G viittaukseen koko Armenian alueeseen, kohta pieni G, siis tässä tulen tekemään tarkistuksen, joka jättää pois tämän lauseen osan ja vain sisältää viittauksen YK peruskirjaan, Helsingin sopimukseen ja ETYJin periaatteisiin, mutta ei viittausta koko Armenian alueeseen, koska se voidaan käsittää väärin. Ja yksi näkökanta, jota, joka minusta pitäisi olla kummassakin mietinnössä, on se, että Euroopan parlamentin pitäisi arvostella sitä, että kummassakin maassa on valtaisaa varustautumista. Tämä ei ole kestävää ajatellen hyvää naapuruutta niin kuin hyvä naapuruus on silloin, kun se perustuu EUn naapuruuspolitiikkaan. Ja sitten vihreänä, minä olen vihreä voittavasti ymmärtää, että haluan, että viitataan myöskin siihen, että suljettaisiin Metsämorin ydinvoimala. Tästä olen tehnyt myöskin tarkistusesityksen. Kiitos, mutta odotan mielenkiinnolla keskustelua. Herr Arlakki. Thank you. Uh, this... Kiitos. Tämä nyt on vasta ensimmäinen käsittely. Arvostan kovasti sitä ajatusta, että tästä vielä yhdessä keskustellaan tarkemmin. Olen kiitollinen myös tästä esityksestä, jonka esittelijä on tehnyt. Se on hyvä, tasapainoinen ja taustalla on hyvät aikomukset. Ja olen samaa mieltä muidenkin kollegojen kanssa siitä, että me emme voi sivuttaa vuodesta Karabah-konfliktia, kun me keskustelemme tämän tyyppisestä sopimuksesta, siis assosiaatiosopimuksesta näiden kahden maan kanssa. Meidän pitäisi jollain tavalla myös osallistua neuvottelun, neuvottelun ratkaisun löytämiseksi, rauhoitella tätä peliä. Vaikka sinällään en ole edullisuuden puolesta kaikessa niin tässä kyllä uskon, että pitäisi olla jonkinlainen yhteys näihin molempiin assosiaatiosopimuksiin, niin että löydetään vuoristokarapahin konfliktin kohdan rauhanomainen ratkaisu. Meidän pitäisi nyt käyttää tätä tilaisuutta hyväksemme, varsinkin kun otetaan huomioon se, mitä jo aikaisemmin olemme tehneet parlamentissa, kun meillä oli mietintö Etelä-Kaukasuksen strategiasta viime vuoden huhtikuussa – ja myös ajatellen Minsk-ryhmän työtä tai YK on päätöslauselmia. Minä tekisin esityksen, joka ei ole tarkistus ainakaan vielä, se on ennakkotarkistusesitys, ja pyytäisin kollegalta kommenttia siihen, nimittäin, että nämä kaksi sopimusta kytkettäisiin kolmeen seikkaan, niin että lu- luotaisiin luottamusta vahvistavia tekijöitä ja luotaisiin yhteyksiä näiden maiden kesken. Armenian joukot on vedettävä Azerbaidsanin miehitetyltä alueilta liittyen vuoristokarabahiin ja luottaisiin monen keskinen ja aito sellainen rauhan, rauhan tulla joukot. Me olemme nyt aloittaneet keskustelut tästä omassa ryhmässämme Olisin kovasti kiitollinen, jos muista ryhmistä kollegat myös voisivat kertoa kantansa näihin ajatuksiin tällaiseksi ennakkotarkistukseksi. Ja nyt herra Landsbergis. Thank you. <clears throat> I have one. Niin. Meillä on yksi kysymys ja muutamia kommentteja. Armenian tasavallan poliisi on saanut valtuutuksen tutkia, valvoa kaikkia tutkivia tutkintaelimiä, mutta näyttää siltä, että se kuitenkin itse jää valvonnan ulkopuolelle. Sisäasioiden ministeriö, kun on likvidoitu käytännössä. Tämä on nyt kysymykseni esittelijälle. Mitä valvontaa ja ohjausta parlamentin tai ministerin tasolta kohdistuu Armenian poliisiin? ajatellen kaikkia tutkivia yksiköitä. Yleisempi kommentti. Ponnistelut välttää selkeä tai mitään kantaa, kun on kysymys jäätyneestä kriisistä ja naapurimaiden alueiden miehittämisestä, on pahan peruslähde kaukasuksella, eikä sitä voida pitää arvossa. On tarkistuksia, joissa ainakin mainittaisi, jossa mainittaisin se, että kysymys on ongelmasta, mikä voisi tavallaan estää sen, että parlamentti häpäisee itsensä, ja minä toivon, että näitä tarkistuksia ei hylätä. Ja sitten kommentti se, että yhdistetään assosiaatiosopimukset, kumpikin assosiaatiosopimus tai itse asiassa kaikkien kolme mahdollisen kolme, kolme mahdollisesti kolmella kaukasuksen maan on hyvin hienostunut ansa. Miten voidaan tavallaan estää ne kaikki estämällä yksi? Joten äh, viime kädessä yksikään niistä ei sitten yhdenkään käsittely ei liiku eteenpäin. Minusta tällaista pitäisi välttää. Kiitos. Thank you. Chairman. First of all... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Ensinnäkin uskoakseni aivan kuten kollegat totesivat, on hyvä, että molemmat mietinnöt käsitellään rinnan. Ja on hyvä, että pyrimme näyttämään tasapainosta lähestymistapaa samalla tietysti keskittyen tavoitteeseemme. Tavoite mielestäni on aktiivisempi osallistuminen, siis Euroopan unionin puolelta tällä alueella. Unionin suuri strateginen intressi on se, että saadaan aikaiseksi vakaa kehittyvä alue. En tiedä, ovatko kollegat huomanneet viime vuoden tiedonantoa komissiolta, jossa todetaan, että näiden äh, pitkävenyneiden konfliktien olemassaolo, jotka vaikuttavat Etelä-Kaukasuksen maihin, on erittäin vakava turvallisuusvaara koko alueelle. Se aiheuttaa poliittisia ja taloudellisia ongelmia ja epävakautta. Minä tietysti kiitän esittelijä koko tästä mietinnöstä, se on mielestäni tasapainoinen, mutta haluaisin todella sanoa, että me emme voi sulkea silmiämme tältä konfliktilta, joka on jatkunut näin pitkään. Meidän täytyy myös kantaa vastuumme. Minun mielestäni Afetin matka, mm, joka tulevaisuudessa tehdään molempiin maihin, on oikein hyvä idea, koska parlamenttimme ei myöskään saa jäädä syrjään. Meidän etujemme mukaista on olla mukana rakentamassa luottamusta puhua vastapuolen kollegoiden kanssa, ottaa heidät mukaan rakentavaan keskusteluun. Tavallaan mielestäni meidän pitäisi, kun tässä jatkan tässä edellisen puhujan kommentteja, niin minusta Tämä kaikki pitää liittää Azerbaidžanin ja Armenian yleisarviointiin, kun tarkastellaan tulevia sitoumuksia, eli assosiaatiota Euroopan unionin. Kysymys on siitä, että ylläpidetään erittäin hieno tasapaino No sitten nämä muut ajatukset mietinnössä ovat mielestäni oikeansuuntaisia. Molempien maiden kohdalla tulisi mielestäni keskittyä, varsinkin nyt kun vaalit ovat tulossa, siihen, että ensimmäistä kertaa saadaan aikaiseksi oikein järjestetyt vaalit alueella. Ja mielestäni AFETin valtuuskunnan pitäisi nimenomaan keskittyä tähän. Se on tärkeä viesti ja viime vierailunani Armeniassa kuulin viranomaisilta todellisia sitoumuksia, jopa presidentiltäkin siihen, että tällä kertaa saadaan aikaiseksi hyvin valmistellut oikeudenmukaiset vaalit. Ja minun mielestäni meidän tulisi tässä menetellä niin, että se tekninen apu, joka näille maille annetaan, varsinkin nyt sitten Armenian tulevissa vaalissa, pitäisi hoitaa yhdessä kaikkien muiden kumppaneiden kanssa, etyjin ja muiden demokraattista valvontaa harjoittavien tahojen kanssa, kuten Euroopan neuvoston. Thank you, Chair. I don't want to repeat. Kiitos puheenjohtajan toista kollegojen sanon vaikuttaa, että täällä on yleinen yhteisymmärrys esittelijän ja Varjosittelijan kanssa mietintö on hyvin laadittu. Mainitsisin kuitenkin sen verran, että meidän täytyy olla hyvin varovaisia, kun tämä ajatus vuoristoparakaravahista jotenkin kytketään assosiaatiosopimuksien. Kyllä siihen suuntaan on mentävä, mutta ei liian pitkälle kuitenkaan, niin että edollistetaan sopimusten allekirjoittaminen vuoristokarpahin tilanteen ratkaisuun. Täytyy löytyä tasapaino. Kokemuksesta tiedämme, että tässä voidaan estää koko prosessin eteneminen. Ollaanpa varovaisia tässä. Molemman maan kohdalla on mielestäni tärkeää, tai ylipäätään jos ajatellaan Etelä-Kaukasusta, että näiden assosiaatiosopimusten kanssa etenemme tiiviisti. Edistys näissä kysymyksissä jotenkin kuitenkin kytkettäisiin Eurooppa mahdollisuuksiin. Ja nyt on kuitenkin muistettava, että tämä ajatus on houkuttavampi myös Armenialle, kun ajatellaan, että neuvottelussa saataisiin aikaan edistystä nopeasti. Mutta sitten toisaalta Azerbaidžan ei ole ihan niin innokas ollut saamaan aikaan edistystä. Jos ajatellaan, miten tätä voidaan edistää kummassakin maassa, niin otettakoon huomioon erot. Lisäksi tämä on erittäin tärkeä viesti, että valiokuntamme ensimmäinen virallinen valtuuskunta menee nimenomaan Armeniaan ja Azerbaidžaan. niin ehkä pitäisi uhrata enemmän aikaa myös tarkistuksiin. Näin voitaisiin hyvin tarkkaan miettiä kielenkäyttöämme jota käytämme tarkistuksessa, niin että tällainen vuoristokarapah-kytkös löytyisi. Toivottavasti tarkistukseen tulee liittävästi allekirjoituksia ainakin tärkeimmistä ryhmistä, niin että viesti olisi riittävän vahva. Teidän tiedoksenne vielä helmikuun lopulla Euronestin yksi valiokunta järjestää Armeniassa kokouksensa juuri Buffettin valtuuskunnan vierailun jälkeen. Toivottavasti tämäkin osalta tukee sitä, mitä sanoin, mutta meidän valtuuskuntamme vierailu Armenian ja Azerbaidžanin ja, ja Jerevanin valiokuntakokous ehkä auttaa meitä tuulettamaan näitä ajatuksia, joita meillä on tässä. Dankeschön, Herr Präsident. Puheenjohtaja. Minä olen yhtä mieltä kaikkien kollegan kanssa, jolla on sellainen tunne, että on hyvä keskustella kummastakin mietinnöstä samalla kertaa. En ymmärrä, miksi emme esitelleet saman tien nyt myöskin mietintöä Azerbaidžanista, niin että keskustelu olisi käyty kummastakin mietinnöstä samalla kertaa. Mutta itse asiassa me keskustelemme nyt kummastakin mietinnöstä jo tässä, joten minäkin toimin nyt sen mukaisesti. Yhteistä kummallekin äh, mietinnölle on viesti, joka liittyy e- eurooppalaisiin näkymiin, joka kummallakin maalla on, Armenialla ja Azerbaidžanilla. Ja tämä on meidän etujemme mukaista. Se on ainoa tapa, ainoa tie vakaudelle ja vauraudelle koko alueella. Me kaikki olemme tästä, olemme tästä yhtä mieltä, mutta minulla on ongelma, joka koskee sitä, että ollaan varovaisia. Varovaisia vuoristokarapahin ongelman mainitsemisessa. Se on niin hyvin tunnettu, niin pitkälti keskusteltu ongelma, että minusta meidän ei pitäisi pelätä sen mainitsemista selkeällä tavalla näissä mietinnöissä. Se on meidän tehtävämme, hyvät ihmiset. Se on parlamentin rooli. Minä ymmärrän, että diplomaatit eivät voi puhua näin suoraa, suoraa tekstiä, mutta me voimme. Muuten me emme voi auttaa ongelman ratkaisemisessa. Joten minusta meidän ei pitäisi olla varovaisia. Meidän pitäisi olla varovaisia kenties siinä, miten valitsemme sanoja, mutta meidän pitää olla selkeitä, mitä tulee viestiin. Joten ei riitä, että vaan mainitaan että annetaan tukea Minskin ryhmälle. Totta kai me tuemme Minskin ryhmälle, mutta Minskin ryhmä ei tähän mennessä ole saanut aikaan tuloksia, enkä usko, että Minskin ryhmällä on riittävästi välineitä saada aikaan tuloksia, kun on kysymys näin mutkikkaasta ongelmasta. Poli- tämä on poliittinen ongelma, ja sitä pitäisi käsitellä tällä tavoin, siis poliittisena, ja jos me vain toteamme, että no, sitä käsitellään Minskin ryhmässä, silloin me tavallaan emme ole uskottavia. Joten minusta on erinäisiä kohtia, erinäisiä asioita, joita pitäisi välttää, jotka pitää sanoa. Esimerkiksi pakolaisten oikeus palata ja palata koteihinsa. Se on kansainvälinen yleismaailmallinen ihmisoikeus. Se koskee pakolaisia, jotka pakenivat vuoristokarabahista siksi, että olivat asereita, ja se koskee myöskin armenialaisia, jotka pakenivat Bakusta siksi, että he olivat armenialaisia. Tämä on oikeus, jota meidän pitäisi painottaa, meidän parlamentaarikkojen. Sen lisäksi meidän pitäisi myöskin korostaa sitä, että vuoristokarabahin ongelman ratkaisu tapahtuisi kansainvälisen oikeuden hengessä. Ei ole mitään muuta välinettä kansainvälisissä suhteissa. Kansainvälinen oikeus. Ja se merkitsee myös sitä, että, alue, että on vetäydyttävä laittomasti miehitetyltä alueelta. Ja mitä minä kaipaan mietinnöstä, on se, että minusta meidän pitäisi ehdottaa armenialaisille ystävillemme, että jos me haluamme heidän hyväänsä, ehdottaisimme, että Venäjän, Venäjän sotilaallinen läsnäolo on vahingoksi, ajattelen ongelmaa, ja tekee ongelmasta mutkikkaamman, ja se on myöskin vahingoksi Armenian asemalle. Kiitos. Kiitos, herra esittelijä. Herra Poremba. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kaikille kollegoille, jotka puhuivat aiheesta. Kiitos kaikista näistä tekemistäni huomioista. No niin, aion nyt lyhyesti reagoida näihin huomioihin. Lunacekille, Kovaceville, toteaisin G-kohdasta, että olen tästä jo laatinutkin tarkistuksen. Minä olen myös samaa mieltä tästä kysymyksestä, joka liittyy Turkin rajoihin. Tästäkin aion tehdä vielä tarkistuksen niin, että voitaisiin hälventää ne epäilyt, joita vielä oli joitakin kollegojen mielessä. Landsbergikselle haluaisin ensinnäkin esittää kiitokseni kaikista niistä tiedoista, joita hän tarjosi. Meidän täytyy todellakin vielä selvittää nämä. Kun minä puhun poliisilaitoksen uudistuksesta, niin ajattelen ennen kaikkea institutionaalista, rakenteellista muutosta ja uudistusta. Hän viittasi kuitenkin tietoihin, jotka on vielä varmennettava. Minä voin luvata teille, että esittelijänä kyllä kannan huolta tästä ja hoidan tämän varmennuksen. Sitten vuoristokaravahista. Ymmärrän totta kai niitä, jotka toteavat, että meidän pitäisi käsitellä hyvin, mutta varovaisesti myös ajatellen kielenkäyttöämme. Mutta olen aikanaan ollut aika paljon Armeniassa ja minun on kyllä todettava, että jos ajatellaan tuntemusta, joka siellä on tämän asian tiimoilta, on kyllä niin vahva, että kun ajatellaan tätä kokonaisyhteyttä myös assosiaatiosopimuksen kohdalla, niin meidän on oltava hyvin varovaisia, olla tarkkana näiden muotoilujemme kanssa. Nimittäin kun me mietimme asemaamme parlamenttina, niin me emme sitä konfliktia pysty ratkaisemaan. Mutta meidän suhteissamme meidän pitäisi suhtua kuitenkin konflikti rehellisesti, mahdollisesti esittää suosituksia, jotta päästäisiin eteenpäin. Mutta meidän on hyvin vaikea ruveta ratkaisemaan itse konfliktia. Yrittäkää ymmärtää, että tämä on Armeniaa koskeva mietintöä. Sinällään emme vuoristokarapahia voi unohtaa, mutta minä luotan tässä varjoesittelijöiden näkemyksiin myös, että voitaisiin löytää sopiva muotoilu. Näin me pystyisimme objektiivisemmin ja realistisemmin kuvailemaan tilannetta. Tämä on minun tavoitteeni Haluaisin kuitenkin pyytää kaikilta, että ei mentäisi yksityiskohtaisempaan käsittelyyn vuoristokarapahin kysymyksessä tässä mietinnössä, koska tässä on paljon muitakin kysymyksiä vielä. Ja vuoristokarapah ei ole kaikkein tärkein aihe. No niin, täällä on tekstissäni paljon muitakin tietoja, ja niiden tärkeimpänä tavoitteena on objektiivisesti kuvailla tilannetta Armeniassa. Haluan ottaa esille myös maan omat pyrinnöt. Haluan osoittaa, miten me voimme auttaa maata toimimaan paremmin. Kuitenkin maa on pyrkimässä kohti eurooppalaisia standardeja. Siksi mietintö pyrkii olemaan myös yksi apukeino tukemassa sekä Euroopan unionia että Armeniaa. Tämä oli vasta ensimmäinen keskustelu aiheesta, mutta mielestäni erittäin hyvää keskustelua. Odotan mielenkiinnolla seuraavia tapaamisia varjoesittelijöiden kanssa ja toista vielä, että olen valmis kuuntelemaan kaikenlaisia esityksiä ja suosituksia, jos teidän mielestänne voivat vielä vahvistaa ja parantaa tätä mietintöä. Nimittäin äänestyksen jälkeen voimme olla vakuuttuneita siitä, että me olemme tehneet ainakin kaikkemme, että saimme aikaan hyvän mietinnän, joka jotenkin voisi palvella kumpaakin osapuolta Armenia ja Euroopan unioni. Tämä minulta tässä vaiheessa. Kiitos. Uh, Kun olen nyt kuunnellut näitä sanoja edistyksestä ja toiveista, eurooppalaisista standardeista, niin haluaisin muistuttaa siitä, aivan kuten Dimitri Medvedev äskettäin totesi Kasaissa, että Venäjällä Armenia on erittäin hyvät suhteet. Noin 80 prosenttia Armenian teollisuudesta kuuluu venäläisille yrityksille tai Venäjän valtiolle. Sehän on hienoa edistystä. 20 prosenttia kuuluu muualle. Herzlichen Dank, da kann man aus die umgekehrte Schlussfolgerung. Niin, kiitos. Se oli tietysti päinvastainen johtopäätös. Mutta sehän sitten nähdään. Olen kuitenkin kuullut, että edelliset kollegat ovat kysyneet tarkistusten määräajasta. Minusta esitykset ovat olleet hyvin järkeviä, joten me voisimme näiden mietintöjen osalta, Armeenian ja Azerbaidsin osalta, että asiat olisivat esillä huhtikuussa – ja määräaikatarkistus olisi 28. helmikuuta, eli valtuuskunnan matkan jälkeen, joten äänestäisimme 21.22. maaliskuuta. Ei ole kuitenkaan järkeä tehdä mitään matkaa, jos määräaikatarkistuksella on ennen matkaa, joten minusta on hyvä ehdotus, että me otamme huomioon tätä, tämän matkan niin, että se otetaan huomioon tässä aikataulussa. Näin hyvä. Ja nyt Seuraava kohta testyslistalla nimittäin rouva Anneli Jäätteenmäen mietintö. Kiitos siitä. Olette valmiina täällä kertomaan Azerbaidžanin sopimuksesta. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, puheenjohtaja. Azerbaidžan on ollut viime aikoina kovasti esillä. Se oli viikonloppuna Davosissa yksi teema, Azerin, Azerbaidsanin huima talouskehitys kiinnostaa talousvaikeuksissa kamppailevia länsimaita. Ja öljyteollisuus on kasvanut Azerbaidsanissa 9 prosenttia ja muu teollisuus 11 prosenttia kun vertaa sitä länsimaiden kehitykseen, niin siinä on ero. Aserin luottoluokitus on noussut, tai reittauslaitokset ovat nostaneet sen luottoluokitusta, kun täällä on taas tapahtunut päinvastaiseenkin suuntaan. Eli tällaisen maan kanssa EU siis käy assosiaationeuvotteluja ja nämä ovat siis alkaneet vuonna 2010. Ja energiakysymykset ohjaavatkin pitkälti EUn ja Azerbaidsanin välisiä suhteita ja ovat suhteiden moottori. Komission puheenjohtaja Barroso on käynyt maassa näiden ja muidenkin asioiden tiimoilta ja jokin aika sitten liikennekomissaari Sim Kallas kävi siellä. EUn ja azerbaidanin intressi on yhteinen. EU e tarvitsee lisää luotettavia energiantoimittajia ja azerbaidan haluaa monipuolistaa markkinoitaan. Nyt EU ja azerbaidan valmistelevat assosiaatiosopimuksesta erillistä energiasopimusta, mutta tietysti tässäkin sitä energiapuolta käsitellään, mutta sen kohdan käsittely ei ole vielä, sanotaanko valitettavasti, alkanut. Siellä ei vielä ei ole vain taloudesta kysymys, vaikka siellä Davosissa oli taloudesta vain kysymys. Kysymys on myös ihmisoikeuksista ja demokratiasta. Ja me kaikki tiedämme, että näissä kysymyksissä Azerbaidsanilla on vielä paljon tekemistä. Vaikka edistystäkin on tapahtunut, niin siellä silti sananvapauden, lehdistönvapauden kohdalla täytyy tapahtua lisää. Ja sitten myös opposition, kansalaisjärjestöjen ja sanotaanko blokkaajien toimintamahdollisuuksia on parannettava vapautta toimia. Se kuuluu demokratiaan ja se kuuluu myös Azerbaidsanin kansalaisille oikeutena ilmaisuvapaus, oikeus perustaa järjestöjä ja toimia. Ja tästä EUn on pakko pitää huolta, että nämä asiat tulevat tässä esille ja siinä tulee parannuksia. Sitten Hyvä puheenjohtaja, kommentoin osittain täällä jo esitettyjä Armenia kommentteja, koska osa niistä ymmärsin, että kohdistui myös tähän raporttiin. Tämä Nagorno-Karabakh on ongelma. Ja ei voi muuta kuin kritisoida Minskin ryhmää se on ollut saamaton ja edistystä ei ole tapahtunut. Mutta kun täällä esitetään, että parlamentin pitäisi tämä rat- ongelma ratkaista, niin ehkä on syytä huomata se, että Minskin ryhmässähän EU ei ole edustettuna. Ei siellä ole EU, siellä on Ranska, Venäjä, USA. Ja tämä on asia, joka on minun mielestäni vähintäänkin kummallinen. Mutta tämä Nagorno-Karabah, niin minun mielestäni, kun täällä nyt on monessakin esitetty, että me esittäisimme ratkaisun ja tämä pitäisi nostaa voimakkaasti esille, niin olen samaa mieltä edellisen raportoijan kanssa, siis Boreban kanssa, että olisin tässä varovainen – sen sijaan minun mielestäni täällä parlamentissa voisi miettiä, että olisiko erillisen raportin paikka se, jossa mietittäisiin, mikä on EUn rooli tällaisissa konfliktin ratkaisijana. EUlla ei itse asiassa ole juuri missään konfliktin, konfliktissa sellaista ratkaisijan asemaa tai edes voimakasta asemaa. Ja se on ongelma ja minun mielestäni siihen pitäisi, siihen pitäisi niin kuin puuttua. Sen sijaan, jos me täällä avaamme tämän, niin kuin Borba sanoi, tämän Pandoran lippaan, niin tätä on hyvin vaikea äänestyksellä päättää. Kyllä ne sanamuodot pitää olla hyvin tasapuolisia ja sellaisia, että niitä ei sitten toinen osapuoli pysty käyttämään toista vastaan. Ongelma pitää tunnustaa ja tunnustaa myös se, että EU on tässä ollut sivussa. Sitten täällä edustaja Lunacek otti esille, esille tämän, että pitäisi arvos, varustautumista kummassakin maassa ja näinhän se on, että siellä menee varustautumiseen tosi paljon varoja. Varoja, jotka pitäisi käyttää kansalaisten hyvinvointiin. Täällä monet Kirilov, Kovacek ottivat esille tämän Nagorno Karapa ongelman ja, ja vastaukseni oli tässä, että siinä on oltava minun mielestäni aika varovaisia, tunnustettava se ja mietittävä tätä EU roolia yleensäkin. Sitten lopuksi, hyvä puheenjohtaja, haluaisin todeta, että EU ja Azerbaidsan ne ovat tasavertaisia neuvottelukumppaneita ja minun mielestäni EU on vältettävä tällaisissa kahdenvälisissä suhteissa alentavaa tai saarnaavaa otetta. Ongelmat pitää tunnustaa, mutta on muistettava, että toinen osapuoli on aina itsenäinen ja suvereeni valtio. Sitten kuitenkin toteaisin, että Azerbaidsanin on sisäistettävä, että EU on arvoyhteisö ja EU puuttuu ihmisoikeuspuutteisiin ja demokratian puutteisiin. Sitten lopuksi vielä haluaisin antaa viestin komissiolle, että parlamentti joko hyväksyy tai hylkää tämän EUn ja Azerbaidsanin ja nämä muutkin assosiaatiosopimukset. Siksi olisi ensisijaista ja hyvin tärkeää, että parlamentille annetaan kaikki se tieto, mitä parlamentti pyytää ja tarvitsee. Ja tässä on parantamisen varaa. Thank you very much, Chairman. Uh, I think... Kiitoksia puheenjohtaja. Uskoakseni yleisesti ottaen, kun keskustelemme tilanteesta ja konfliktista, niin haluaisin myös kiittää tätäkin esittelijää, aivan kuten aiemmankin mietinnön esittelijää, tästä erittäin tasapainosta lähestymistavasta. Mutta kun puhutaan Euroopan unionin roolista, niin on ollut edistystä viimeisen parin vuoden aikana. Me olemme asteittain aktivoituneet. Minun mielestäni ei ole oikein. On tietysti hyvä, jos Venäjä on mukana ja Medvedev järjestää kaikkia näitä kokouksia, mutta kokous toisensa jälkeen mitään tuloksia ei saada aikaan. Viime kerralla kehuin tuota komission tiedonantoa, jossa on uusi teksti, jossa sanotaan, että Euroopan unionin komissio on valmis panostamaan enemmän läsnäoloonsa niillä alueilla, joissa se vielä ei ole. Eli varsinkin tässä vuoristokarabahin konfliktissa. Se on olemassa tekstissä. Minusta meidän ei kannata sitä enää vetää mitenkään takaisin, vaan päinvastoin pitäisi rohkaista kaikkiin näihin luottamusta rakentaviin toimenpiteisiin. Meidän pitäisi pyrkiä poliittisesti vaikuttamaan tilanteeseen Ja tietysti täytyy samalla olla objektiivisia, eikä luoda sellaista vaikutelmaa, että me olemme yhden puolella toista vastaan. Mutta toimimme kansainvälisen lainsäädännön pohjalta. On monempien maiden etujen mukaista päättää tämä konflikti, ja pitkän aikavälin intressissä on kaikkien edun mukaista, myös Venäjän. Vaikka lyhyellä aikavälillä tietysti tässä on muitakin spekulaatioita ja ajatuksia. Ja kun puhutaan energiahankkeista, niin on elintärkeää, tehdä näin. Nabukko ei vieläkään ole valmis. Ja meidän pitää saada kaikki nämä tällaiset energiakäytävät. Kansalaistemme edun, etu vaatii sitä. Thank you. Makovei. Kiitos. Y- yhteistyö toimijoiden kesken on erittäin tärkeä Azerbaidžanissa. Se on ollut ulkopolitiikan esityslistalla sen jälkeen, kun aikanaan se sai itsenäisyytensä 90-luvun alussa. Yhteistyö EUn kanssa pyrkii siihen, että kansalaisten elintaso nousee, talous kohenee ja myös julkishallinto paranee, kuten myös oikeuslaitos. Me tiedämme, että Azerbaijan kehittyy nopeasti taloutena ei pelkästään omalla alueella, vaan maailmalla ylipäätään. Sitten 2004 talous on kasvanut 300 prosenttia, lähinnä öljyn ja kaasun ansiosta. Azerbaidžanilla on keskeinen osa myös energiatuonnin monipuolistamisessa Euroopan suuntaan. Toisaalta sitten on tässä luettelossa myös haasteita, varsinkin oikeuslaitoksessa ja korruption torjunnassa, toki muillakin alueilla, mutta otan muutama nyt esille. Paljon on vielä parantamisen varaa niin, että voidaan rekrytoida nimittää tuomarit uskottavalla tavalla, niin että voidaan käyttää avoimia tavoitteita ja yhtenäisiä kriteereitä myös lain soveltamisessa. Meidän pitää vahvistaa myös syytöslaitosta, syytelaitosta, niin että kaikki voisivat nähdä edistyksen ja mitata sitä niin, että oikeuslaitos perustuisi luottamukseen. On isoja korruptiotapauksiakin tullut esille ja tuomioistuin täytyy niistä tehdä päätöksensä. Parantamisen vara on myös julkisten varojen käytössä ja poliittisten puolueiden rahoittamisessa – Sanoisin, että vaikkakin oikeuslaitoksen uudistaminen ja korruptiotorjunta ovat niin tärkeitä, niin niitä kokemusten perusteella, mitä meillä on 20 vuodelta, niin on oikeastaan helpompi päästä markkinatalouteen ja noudattaa sen sääntöjä kuin uudista oikeuslaitosta. Se vaikuttaa kaikkein hankalimmalta. Kansainvälisellä tasolla sitten Azerbaijan on valittu jo YK turvallisuusneuvostoon ei pysyvänä jäsenenä 2012-2013. Minä toivon, että jäsenyys myönteisesti myös tukee rauhaa ja turvallisuutta kansainvälisesti. Vuoristokarapahista seuraavaksi. Se on edelleen vakava este Etelä-Kaukasuksen alueen vauraudelle, haaste myös turvallisuudelle ja vakaudelle koko Euroopassa. Meillä on nyt kiire selvittää tämä konflikti, kuten kolleganikin totesi, se täytyy perustua kansainvälisen oikeuden periaatteisiin. Minä olen myös sen puolesta, että luottamusta rakennettaisiin. Kuitenkin tällaiset toimenpiteet onnistuvat vain, jos kaikki osapuolet panostavat siihen hyvässä uskossa ja kunnioittavat sitoumuksiaan ja lupauksiaan ja sopimuksiaan. Kiitos. Ja, danke sehr, Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää Rova Jättemäkeä tästä luonnoksesta ja myös siitä, mitä hän nyt mainitsi tässä alustavassa puheenvuorossaan. Ensinnäkin viittaus siihen, että voimakasta talouskasvua, korkeita tuloja korkeiden öljy- ja kaasuhintojen vuoksi, ja että Azerbaidžan on äh, voimakas äh, taloudellinen tekijä alueella, mutta samanaikaisesti kuitenkin myöskin on puutteet, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin ja demokratiaan, ja tärkeää niihinkin viitata. Ja myös tämä on hyvin tärkeää, että mainitaan kumpikin asia, niitä ei pitäisi unohtaa. Davosissa todennäköisesti ennen kaikkea kiinnitettiin huomiota voimakkaaseen talouskasvuun ja korkeaan BKT, mutta ei niinkään puhuttu muista tekijöistä. Haluaisin kysymyksiä esityksestä, joka liittyy assosiaatiosopimukseen Azerbaijanin kanssa, esittää eräitä perustavanlaatuisia kommentteja. Minulla on sellainen vaikutelma, että päinvastoin kuin Armenian osalta Azerbaijanin hallitus ei niin intensiivisesti ole käynyt neuvotteluja, eikä aina ole osoittanut valmiutta, halua tehdä paljon, koska se on toiminut sen periaatteen mukaan, että taloudellisesti se ei tarvitse Euroopan unionia, ajatellen tuloja, joten siksi Azerbaidsanille ei ole niin tärkeää, että se saa tällaista sopimusta. Minulla on jo, aika ajoin sellainen vaikutelma, että tässä enemmänkin on kysymys siitä, että, että jatketaan vain tällaisen kumppanuus- ja yhteistyömyksen pohjalta eikä mennä sen pitemmälle. Tässä näen tällaisen eron lähestymistavassa, joka näillä kahdella eri hallituksella on, mitä näihin neuvotteluihin tulee. Minusta meidän täytyy katsoa tätä pitää tämän mielessämme, ottaa huomioon se asiana, joka, joka on tärkeä ja joka pitäisi myöskin ottaa huomioon neuvotteluissa. Sitten itse kohdista, en nyt mainitse asioita, jotka mainitsin Arminen osalta, mutta lyhyesti samalla tavoin, kenties kuten mainitsin alun perinkin, että jos maajoon on osa itäistä kumppanuutta, naapuruspolitiikkaa, silloin Euroopan taholta, parlamentin taholta pitäisi tehdä selväksi, että täytyy olla aseriisuntaa samoin kuin edistystä neuvotteluissa vuoristokarabahista. Ja minusta on tärkeää, että nämä asiat on selkeästi otettava esille, koska mehän olemme yhdessä kumppanuuden puitteissa ja, ja me näemme nämä konfliktit, joten on järkeä siinä, että parlamentti voimakkaammin ottaa asiaan kantaa. Sen lisäksi haluaisin myös viitata muutamaan muuhun asiaan, kuten esimerkiksi näihin viime vaaleihin 2010, jolloin ETYJ esitti lukuisia suosituksia siitä, mitä tulevaisuudessa pitäisi parantaa, ja meidän pitäisi viitata siihenkin, että nämä suositukset pitäisi panna toimeen muitakin asioita, jotka otettiin esille jo, kun olimme työskennelleet Azerbaidžanin liittyvissä asioissa eri ryhmissä täällä parlamentissa ei aina ollut sama mielipide asiasta, mutta haluaisin kuitenkin todeta, että esimerkiksi Euroopan neuvoston parlamentin yleiskokouksen erityisedustaja, joka on vastuussa poliittisista vangeista ei ole saanut lupaa matkustaa Azerbaidsaniin, mikä minusta on sellainen asia, johon meidän pitäisi puuttua, jos pitäisi antaa hänelle tukea, koska on henkilöitä, jotka ovat vankiloissa, jotka minusta ovat poliittista syystä vankiloissa, ja minusta tämäkin on asia, joka pitäisi ottaa esille. Ehkä pitäisi, niin tämä ehkä nyt ole mietintöä varten tärkeää, mutta ehkä pitäisi nyt ehkä varmaankin ruveta nauramaan, mutta ajatellaan vaikka nyt Eurovision laulukilpailua, joka pidetään toukokuussa Azerbaidžanissa. Tehän tiedätte, että viime vuonna Azerbaidžan voitti kilpailun, ja voisikin, sitä voitaisiin kenties käyttää hyväksi, niitä tälläkin alueella saataisiin aikaan avauksia ihmisoikeuskysymyksissä, voitaisiin painostaa hallitusta, koska hallitus haluaa nyt esittäytyä avoimena eurooppalaisena valtiona. En tiedä, ei tule tekemään tästä mitään tarkistusta, mutta tämä on sen asioita kenties voidaan miettiä. Nämä eri ihmisoikeuskysymykset aseriisunta, sen mainitsin. Mikä minulle on tärkeää on myös se, että olisi merkittävää, jos Euroopan unioni myöskin voisi käynnistää tuki- ja kuntoutusohjelmia itse näillä alueilla, joista käydään kiistaa koska Azerbaidsin taholta nähdään silloin asia toisaalta niin, että me, kun, me tunnustaisimme tämän valitsevan tilanteen, mutta ajatellen väestön tilannetta kuitenkin asiassa olisi järkeä. Yksi asia, joka, jonka haluan ottaa esille kummankin maan osalta, on se, että niin on tärkeää allekirjoittaa äh, sopimus, joka koskee jalkaväkimiinoja. Minusta se on tärkeä asia, koska näitä miinoja käytetään alueella edelleenkin. Lopetan tähän ja meillä tulemaan kuitenkin vielä toinenkin keskustelu asiasta. Esimerkillistä, että juuri päätitte keskustelun tähän, koska meillä on vielä yksi tärkeä asia esillä Ja nyt annan vielä esittelijälle puheenvuoron. Menettelyssä puhunut, että pyytäisin lyhyttä puheenvuoroa vielä esittelijältä, koska sitten kun meillä on eh, tarkistusykset, niin meillä on myöskin paljon tilaisuuksia keskustella asioista myöskin matkan jälkeen. Rouva esittelijä. Kiitoksia. Täällä, täällä. Anneli. Kiitoksia kommenteista. Täällä tuli arvokkaita näkemyksiä ja varmasti muutosesityksiä tulee ja yritetään tehdä tästä erittäin tasapainoinen ja hyvä mietintö. Odotan mielenkiinnolla muutosesityksiä. Kiitoksia. Ich weiß, dass Frauen immer kürzer... Tiedän, että naiset ovat aina lyhyempiä ja napakompia kuin naiset, ja tämä oli, miehet, ja tämä oli jälleen hyvä esimerkki siitä. Äh, ich bitte jetzt alle nicht... Ja nyt pyydän, että kaikki ne, joilla ei oikeus olla salissa, poistuisivat nyt salista, koska seuraava asia käsitellään suljetuen ovin. Lyhyt tauko.